Der Präsident! Einen schönen guten Morgen, meine Damen. Huomenta, hyvät naisten herrat, hyvät kollegat. Istunto alkaa. Ensimmäinen kohta esityslistalla tänään on Bachin mietintö matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämiseen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa esittelijä Bach, olkaa hyvä.